Dobré ráno, kolegové. Dnešní denní zasedání. Hyvää huomenta, arvon naiset ja herrat, hyvät kollegat. Avaan tämän päiväisen istuntojakson ja ensimmäisenä esityslistalla on Vincent Pejonin mietintö Välimeren unioni. Esittelijälle neljä minuuttia, olkaa hyvä. voudrais commencer par remercier Aluksi haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia kollegoitani, jotka ovat tulleet mukana tässä työssä. Kyseessä on todellakin yhteistyön tulos. Meillä on 28 kompromissia ja kompromisseja, joilla ei ole makeutettu tätä näkemystä ja mikä on sitoumuksemme välimereen, vaan näin on rikastettu mietintöä Eli lämpimästi haluaisin kiittää Maritte Janakuta EPPstä, Ive Weigelia liberaalista, Ellen Flotroa ja sitten lausunnon laatioita kansainvälisen kaupan valiokunnasta Sarnez ja teollisuusvaliokunnasta Savella. Meille on tärkeää saada ihmiset ymmärtämään, että kyseessä on strateginen kysymys Euroopalle. Eli kyse ei ole pelkästään siitä, että ajatellaan, että etelä tarvitsee meitä, vaan että mekin tarvitsemme järjestetty nyt kriisin aikana. Ja jos haluamme nyt katsoa pitkällä tähtäyksellä, jos haluamme kestävää kasvua maailmassa, joka on nyt moninapainen, mekin tarvitsemme meidän etelämme. Näin ollen Euroopan on sitouduttava tekemään Välimeren unionista rauhan, turvallisuuden ja vaurauden aluetta 200 miljoonalle ihmiselle, ja tästä pitää tehdä pitkän aikavälin prioriteetti. Tämä yhteinen tahto on mahdollistanut sen, että voimme kokoontua yhteen, koska taloudelliset seikat, demografiset seikat ja geopoliittiset seikat ja myöskin sosiaaliset ja kulttuuriset seikat edellyttävät, että voimme tehdä yhteistyötä Välimeren alueen kanssa. Ja kyseessä on myöskin kulttuuriin ja sivilisaatioon liittyvä kysymys. Me tiedämme ja parlamentti tietää, millaisia ongelmia on Välimeren unionin aikaansaamisessa. Ja meillä on tiettyjä konflikteja etelässä, mutta me olemme halunneet hyvin voimakkaasti painottaa sitä, että Välimeren unionin konkreettiset hankkeet ja tasa-arvo etelän ja pohjoisen välillä, päätöksentekoelimissä, mahdollisuus kokoontua yhteen esimerkiksi Israelin ja Palestiinan välillä, se on hyvä metodi vaikuttaa näiden konfliktien ratkaisuun, eikä myöskään tarvitse pyytää sitä, että Välimeren unioni pyrkisi kaikkiin tavoitteisiin samaan aikaan, vaan sen pitää keskittyä konkreettisiin toimiin tietyillä aloilla. Tässä hankkeessa ja todellakin toivon, että huippukokous, toinen huippukokous, joka pidetään Barcelonassa 7. kesäkuuta, Euroopan parlamentti halusi lähettää selkeän viestin hallitusten ja valtioiden päämiehille ja olemme todenneet, että sitoutukaa tähän ja tästä huippukouksesta on tultava menestys. Olemme myöskin ilmoittaneet, mitkä toimintatavat meistä ovat tarpeellisia. Ensinnäkin täytyy poistaa tiettyjä esteitä, ja näiden esteiden joukossa ovat tietysti rahoitus- ja talouskysymykset, ja siksi Euroopan parlamentti toivoo, että EU sitoutuisi rahoituksellisesti näihin kysymyksiin Ensinnäkin mitä tulee rahoitusnäkymiin 2007-2013 ja myöskin rahoitusnäkymissä 2014-2020. Ja EUn sitoutuminen pitää saada vahvemmaksi, jotta pääsemme näiden hankkeiden loppuun saattamiseen. Meidän on parannettava oikeudellista ja taloudellista ympäristöä. Meidän on toimittava niin, että alueellinen integraatio on parempaa ja me tarvitsemme myöskin näiden talouskysymysten lisäksi poliittisia olosuhteita, jotka ovat uusia. Ja olemme korostaneet kovasti sitä, että sivilisaation integraatio, koulutus, kulttuurihankkeet, ihmisoikeudet ja naisoikeudet, naisten oikeudet on otettava huomioon. Lopuksi vielä Euroopan pitää nyt katsoa laajakatseisesti ja kaualle. Meidän ei pidä toimia vain lyhyellä aikavälillä. Meidän on kannettava vastuumme ja katsottava etelään. Kiitos.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 Joo. Kiittäisin ähm, Vincent Peonia hänen mietinnöstään Euroopan parlamentin äh, osallistuminen on hyvin arvokasta ja tässä on otettu esiin muutamia tärkeitä asioita, jotka koskevat äh, unionia tulevina kuukausina. Olen ihan samaa mieltä esittelijän kanssa äh, hänen mietinnöstään ja tästä keskustelusta. Lissabonin sopimuksen toimeen astumisen mukaan myötä Euroopan unionilla on enemmän mahdollisuuksia toimia tehokkaammin myös muiden valtioiden suuntaan. Samanaikaisesti useat Välimeren valtiot ovat tehneet kunnianhimoisen agendan, jossa johon on otettu mukaan taloudellisia uudistuksia ja naapuruussopimuksia. Vuodesta 2004 lähtien poliittisia yhteyksiä on lisätty ja ne ovat myös intensiivisempiä. Ja äh, esimerkiksi kauppasuhteissa äh, on lähdetty vapauttamiseen ja äh, Euroopan unioni on auttanut kumppaneitaan sen tarpeissansa ja esimerkiksi rahoitusta on lisätty huomattavasti. Tämän me olemme saavuttaneet suhteissamme siitä huolimatta. Välimeri on myös tällainen suhteiden alue ja verkko unionin ja sen naapurimaiden kanssa. Meidän täytyy saada etelä-etelä-integraatiota ja yhteistyötä parannettua ja saattava luoduksi todellinen taloudellinen alue sinne. Alueellinen integraatio voi olla hyvin tärkeä kontribuutio, jossa kansalliset uudistukset parantavat kasvua ja hyvinvointia. Ja sitä kautta se parantaa hyvinvointia sekä unionissa että Välimeren alueella. Yhteiset arvot ovat myös tärkeitä, samoin kuin demokratia. Etelä-etelä-integraatio ja alueellinen integraatio, kuten esimerkiksi Agadirin vapaakauppasopimus, ovat myös avain, jolla luodaan nämä viisi miljoonaa työpaikkaa, joita tarvitaan, jotta voidaan vastata alueen nuoren väestön tarpeisiin. Välimeren äh, unionin käynnistäminen 2008 parlament, Pariisissa on äh, antanut äh, enemmän vahvuutta esimerkiksi jaettun puheenjohtajuuden kautta, enemmän myös vastuunottamista. Ja me tarvitsemme myös pääsihteeristön, joka kykenee tukemaan alueellista kehitystä. Kuten me kaikki tiedämme, niin äh, jännitteitä Lähi-idässä ovat hidastaneet unionia, mutta sielläkin nyt on saatu aikaan liennytystä Israelin ja Palestiinan viranomaisten keskusteluiden myötä. Ja nyt äh, on varovaista toivetta siitä, että poliittiset olosuhteet alueella olisivat suotuisammat yhteistyölle. Näiden suurten globaalien haasteiden taustalla, kuten esimerkiksi kansainvälinen taloudellinen kriisi, ilmastonmuutos ja energiavarmuus, Välimeren unionin on toimittava Lähi-idän poliittisessa tilanteessa ja pyrkiä saamaan Välimeren unionin sihteeristö toimimaan ja hyötymään siitä edistyksestä, mitä on saatu tämän sopimuksen jälkeen 2008. Tämä on mahdollisuus myös vahvistaa meidän sitoutumistamme ja poliittista tahtoamme tähän alueeseen niin, että saisimme aikaan vaurautta ja vakautta Välimeren alueelle. Tämän saavuttamiseksi pitäisi tarkastella myös unionin tulevia kehityskulkuja ja mitä se voi paikan päällä tehdä liittyen projekteihin, työpaikkoihin ja kasvuun. Välimeren alue on hyvin dynaaminen ja nuoret sukupolvet siellä pyytävät työpaikkoja ja parempia mahdollisuuksia. He pyytävät myös enemmän demokraattista edustusta, parempaa koulutusta ja mahdollisuutta matkustaa ja opiskella. Näitä vaatimuksia ei ole aina helppo kohdata, mutta heidän tulisi olla meidän toimiemme kohteena. Jos me kykenemme käynnistämään hyviä projekteja, kuten esimerkiksi erilaisia vesiprojekteja, elintarvikeprojekteja ja muita, niin tämä on se kaikkien eduissa. Välimeren unionissa on kysymys ihmisistä, kansalaisjärjestöistä, yliopistoista, nuorista ihmisistä, jotka ovat etualalla tässä yhteistyössä. Se, että kansalaiset äh, voisivat paremmin osallistua, äh, heidän täytyisi myös voida äh, osallistua vaaleihin. Sen vuoksi komissio uskoo, että vahva parlamentaarinen ulottuvuus vahvistaa kumppanuuden demokraattista oikeutusta. Ja tämä edustajakokous olisi konsolidoitava ja sen työn olisi oltava paremmin yhteensopiva kumppanuuden muiden elinten kanssa. Me haluamme kaikki, että tämä unioni toimii ja me tiedämme, että sitä arvioidaan sen mukaan, miten se kykenee saamaan aikaiseksi konkreettisia projekteja tällä alueella ja millä tavalla kyetään yhdistämään esimerkiksi eteläisen välimeren äh, satama, äh, satamat äh, Euroopan satamiin, aurinkoenergia, työpaikkojen luonti, investoinnit ja niin edelleen. Jos me haluamme tukea tätä, niin me tarvitsemme myös sitä, että Julkinen sektori ja yksityinen sektori tekevät yhteistyötä. Ja se, joka tätä, voidaan, äh, se, joka tätä työtä voi johtaa, on Välimeren unionin sihteeristö. Monta vuotta on tässä tehty nyt äh, kovaa työtä ja olemme onnistuneet nyt sitten hyväksymään tämän sihteeristön äh, oikeudellisen aseman, nimittämään pääsihteerin ja hyväksymään budjetin, joka varmistaa tämän sihteeristön toiminnan. Me haluamme tätä kautta tukea turvallisuutta, kasvua ja vakautta tällä alueella. Mutta olemme myös täysin vakuuttuneita siitä, että tätä kautta me osallistumme myös vielä kunnianhimoisempaan projektiin Rakennamme rauhaa ja edistämme yhteisiä tavoitteita ja arvoja. Olen vakuuttunut siitä, että Euroopan parlamentin sitoutuminen, samoin kuin Euroopan unionin hallitusten sitoutuminen ja kumppaneittemme sitoutuminen tulee tekemään tästä Välimeren unionista vahvan tekijän, joka vastaa haasteisiinsa. Our next speaker is Madame Desarn. Kiitokset ja sitten seuraava puhuja Desarnes. Barcelonan huippukokous järjestetään ja tietysti myöskin Palestiinan kriisi otetaan huomioon, mutta meidän täytyy vauhdittaa eteläisten maiden kehitystä, vahvistaa yhteyksiä niihin ja vahvistaa vuoropuhelua. Meidän täytyy tehdä enemmän taloudellisia sopimuksia ja kulttuurista yhteistyötä. Meillä täytyy olla konkreettisia hankkeita, joilla saadaan energia liikkeelle ja saadaan mahdollisimman monet valtiot mukaan. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme edistää julkisia ja yksityisiä investointeja ja komission pitää myöskin vahvistaa rooliaan investoijana ja myöskin on otettava paremmin huomioon vapauttamisen vaikutukset, kun mietitään assosiaatiosopimuksia seuraavassa sukupolvessa. Agadirin sopimusta on laajennettava, jotta saamme aikaan parempaa kehitystä etelässä. Maatalouspolitiikassa on säilytettävä elintarvikkeiden omavaraisuuden periaate ja me tiedämme, että energiakysymykset ovat tärkeitä ja on tärkeää, että hankkeet tehdään näiden maiden etujen mukaisesti, jotta voimme vastata niiden tarpeisiin ja edistää kehitystä huolimatta vaikeuksista ja nimenomaan minulla on puolitoista minuuttia näistä ongelmista huolimatta ja koska näitä ongelmia on, tämä asia on yhä kiireellisempi ja kiitoksia. Thank you, Madam Kiitokset. Ja sitten edustajat Savela. Kiitos, herra puhemies. Tässä mietinnössä Välimeren markkinoista me painotimme sitä, että meidän täytyy kunnioittaa ja kehittää niitä perusrakenteita, jotka johtavat äh, johdonmukaiseen talouden kehitykseen. Ja nyt on selvää, että tämän tämänhetkisen talouskriisin myötä suhdanteet äh, vaativat sitä, ja ovat tehneet selväksi sen, että etelässä on tiettyjä yhteisiä luonteenpiirteitä ja tämä meidän tulisi pitää mielessämme aivan erityisesti täytyisi painottaa, tai painotan tässä omassa mietin lausunnossani tätä nesteytettyä maakaasua, joka voi oli, olla hyvin tärkeä osa eurovälin markkinoita, ei ainoastaan mitä tulee eh, energian saantiin. Myöskin eh, uusiutuvat energiavarat, se myöskin on tärkeä ulottuvuus Eurovälimeren alueen eh, kehitystä ja se on ehkä hieman tapahtuu varhaisemmassa vaiheessa. Myöskin strateginen ja poliittinen unioni, eh, no meillä on jo hyvää todistusaineistoa pohjoisen markkinoiden kehittymistä ja meillä on paljon puutteita etelässä strategian suhteen. Haluaisin kiittää puheenvuorosta. Now the speakers for our politi- Sitten poliittisten ryhmien puhujat EPP nimissä. Eh, Janako. Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella äh, Vincent Pejonia ja muiden valiokuntien valmistelijoita Desarnesia ja, ja Zavelaa lausunnoistaan. Äh, tämä mietintö on hyvin tärkeä, koska siinä, tuodaan, siinä keskitytään mitattaviin ja välittömiin toimiin. Tulokset saattavat olla hyvinkin konkreettisia, aivan kuten parlamentti, tässä parlamentissa pyytää sitä, että täytyy saada aikaan riittävät taloudelliset voimavarat, jotta voidaan auttaa Välimeren unionin sihteeristöä, joka toimii siis Barcelonassa, jotta eh, nämä varojen puutteet eivät vaikuta tämän unionin päämäärin, toisin sanoen ihmisoikeuksien kunnioittamisiin, kulttuurivaihtoon, energiakysymyksiin, ja kaikkiin niihin asioihin, joita Välimeren altaan alueella on ja jotka koskivat tällä alueella asuvia kansalaisia. Tänä päivänä tietenkin neuvosto puuttuu. Espanja puheenjohtajamaana ei ole täällä paikalla ja minun mielestäni heidän tulisi olla aivan erityisen kiinnostuneita Välimeren alueesta. Ja tästä syystä äh, haluaisin sanoa, että tätä pahoittelen, koska neuvoston tulisi kuunnella sitä, mitä esittelijä ja valmistelijat äh, haluavat sanoa ja myöskin sitä, että tässä on kysymys yrityksestä päästä eroon näistä konkreettisista ongelmista, koska asia ei ole edennyt toivotulla tavalla ja Palestiinan ja Israelin välinen konflikti tietenkin se vaikuttaa asioihin, mutta se, että että sihteeristöstä löytyy johtohenkilöitä, se antaa toivoa siitä, että että ehkä nämä selkkaukset eh, saadaan loppumaan. Ja tästä syystä meidän tulisi mennä eteenpäin tämän Välimeren unionin kanssa niiden kriteereiden myötä, joita on asetettu. Eli haluaisin antaa, me haluamme lähettää tässä viestin demokratian kehittymiselle, naisten ja lasten aseman parantamiselle ja kansalaisyhteiskunnan kehittämiselle myöskin Pohjoisen Afrikan puolella. Kiitoksia. Kiitokset. Sitten Raivon Obiols Kaksi minuuttia. Eh, Puhemies, se mikä oli parasta tässä mietinnössä, ja haluaisin onnitella esittelijää Pejonia. Kyseessä on täsmällinen ja konkreettinen mietintö. Toivottavasti tämä täsmällisyys laajenee myöskin todellisuuteen, eli tähän Välimeren unioniin. Vähintä mitä voidaan sanoa on, että Välimeren unionissa tällä hetkellä on hyvin laajoja epämääräisiä kohtia. Ja nyt on huippukokous tulossa 7. kesäkuuta Barcelonassa, ja siellä pitää seurata näitä konkreettisia painopistealueita, joista on puhuttu Pejonin mietinnössä. Ensinnäkin, mitä tulee tähän poliittiseen kontekstiin, Välimeren unioni ei saa jäädä halvaantuneeksi lähi kriisin vuoksi, mutta myöskään ei voida unohtaa tätä kriisiä. Meidän on mietittävä, millaisia myönteisiä elementtejä on ja miten voidaan löytää ratkaisuja. Ja toiseksi meillä pitää olla hyviä ammattimaisia hankkeita ja meidän on vietävä niitä eteenpäin. Kolmanneksi meidän on löydettävä resursseja ja rahoitusta, joka olisi riittävää. Ja neljänneksi meidän on edettävä hyvissä suhteissa ilman esteitä ja vaan meidän pitää päinvastoin löytää synergiaa Välimeren unionin ja Välimeren rakenteiden välillä Euroopan unionissa. Kun ajatellaan näitä neljää keskeistä kohtaa, neljää perushaastetta, meidän täytyy miettiä vähän selvennyksiä ja kompromissia. Ja mielestäni tämä mietintö on hyvä väline, hyvä tiekartta, kun etsimme näitä tapoja päästä sopimukseen. Seuraavaksi edustaja Weigel alleryhmästä kaksi ja puoli minuuttia. Spoštovani gospod podpredsednik, spoštovani gospod komisar Füle. Komission jäsen. Ensin haluaisin kiittää edustaja Fejonia hyvin rakentavasta, avoimesta ja luovasta yhteistyöstä, jonka Lopputulos on tämä mietintö. Toivon mukaan se on mielenkiintoinen myös muille eikä meille, jotka sitä olemme laatineet. Siinä puhutaan alueesta, joka on ollut henkisen ja taloudellisen ja kaupan innovaatioiden henkinen elämä. Tänä päivänä se on ikävä kyllä lähinnä ongelmien kehto, ongelmia, jotka me haluaisimme ratkaista. Ikävä kyllä tämä Välimeren unioniprojekti ei ole edistynyt niin nopeasti kuin olisimme halunneet. Me haluaisimme, että sihteeristö saataisiin perustettua lopullisesti Barcelonassa ja että projektit saataisiin käynnistettyä, koska nämä projektit ovat tämän unionin eteenpäin vievä voima. Meidän täytyy kuitenkin myöntää, että tietyt avoimet kysymykset ovat poliittisia, kuten esimerkiksi palestiinalaisten kysymys ja Länsi-Saharan ratkaisematon kysymys. Tämä estää edistystä ja meidän on saatava aikaan enemmän vuoropuhelua, suvaitsevuutta ja luotava enemmän luottamusta tällä alueella. Minä uskon, että Eurooppa kykenee tätä tukemaan ja minä uskon, että kaikki osapuolet ovat tämän hyväksyneet. Meidän on nähtävänä yhtenä osapuolena, joka kykenee tukemaan ongelmien ratkaisua. Meidän täytyy myös keskittyä tuleviin sukupolviin, tuettava heitä unionin puitteissa, opiskelijavaihtoa esimerkiksi, äh, koulutuslaitoksia, kulttuuria ja niin edelleen. Tämä myös äh, edistäisi molemminpuolista ymmärtämystä. Kiitokset ja sitten seuraavaksi Benar Atu. Si, euh, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, Välimeren unioni ei koskaan ollut niin tärkeä tulevaisuutemme kannalta kuin tällä hetkellä. Yhdessä meidän täytyy tässä mietinnössä tukea erilaista näkemystä Välimeren alueesta. Kyseessä on enemmän kuin vapakauppa-alue, vaan kyse on unionista, joka pohjautuu yhteille sivilisaatiolle ja jossa on henkilöitä, joilla on yhteisiä arvoja. Haluaisin puhua suurimmasta esteestä Välimeren osalta väkivalta, jota palestinalaiset ovat joutuneet kärsimään. Heitä on surmattu Israelin joukkojen taholta ilman, että Eurooppa kantaa vastuutaan tässä konfliktissa. Meidän täytyy edistää rauhaa ja tunnustaa Palestinan valtio ja meidän täytyy muistaa, mihin demokratiamme pohjautuu. Ensi viikolla parlamentin virallinen valtuuskunta käy Gaasan alueella katsomassa, miksi Euroopan lähettämä apu Palestiinaan, sadat miljoonat eurot, eivät saavu kouluihin ja Gaasan sairaaloihin, jossa kävin viime tammikuussa. Olen järkyttynyt, hämmästynyt kuullessani, että ulkoasioiden puheenjohtaja ilmoittamatta jäsenille tai varapuheenjohtajille – on päättänyt olla lähtemättä Gazaan, koska hän on saanut Israelin suurlähettilältä tällaiset ohjeet. Näin on valiokunnan puheenjohtaja heikentää koko parlamenttia, joka on mietinnössään todennut, että Gaasan väestö on Israelin armeijan suhteen alakynnässä ja parlamentin kanta on nyt otettava uudelleen esille. Näin ollen pyytäisin, että Albertin eroaa ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan tehtävästä, koska hän ei ole ollut tehtäviensä tasalla. Lisäksi, miksi rahoittaa ja valvoa vaaleja ja sen jälkeen sitten ei kuitenkaan tunnusteta niitä, jotka ovat käyneet äänestämässä – eivätkä ole tarttuneet aseisiin. Ja sitten Välimeren unionin unissa on uhreja, jotka hukkuvat mereen, kun Euroopan rajat on suljettu ja tällä hetkellä maahanmuuttopolitiikka ei ole hyväksyttävissä. Meidän on voitava mahdollistaa eteläisten maiden kansalaisten liikkuvuus. Meidän pitää muistaa oma hankkeemme. Lapsemme ovat siitä meille kiitollisia ja voimme sitten olla ylpeitä kansojemme edustajina. Kiitos. Merci. Next speaker is Senor Mayer. Seuraavaksi edustaja Mayer Kuesta. Muchas gracias, muchas gracias presidente. <clears throat> La Unión por el Mediterráneo... Kiitoksia. Välimeren unionilla on huomattavia esteitä ja haluaisin, että kaikki toimielimet ja parlamentti toimisivat tiukemmin ja vahvemmin, kun yritetään selvitä näistä esteistä. Ensinnäkin, ja tästä muut ovat jo puhuneet, ovat nämä konfliktit, Palestiinan konflikti, kun ajatellaan Israelin hallituksen asennetta, joka jatkuvasti rikkoo kansainvälistä oikeutta ja äh, Annapoliksen sopimusta, sitten Länsi-Saharan ongelmat, ja Pohjois-Kyproksen miehitys. Nämä ovat esteitä ja toimielimet, jotka haluavat kehittää näitä suhteita. Täytyy muistaa, että nämä konfliktit ovat todellinen este. Minun ryhmäni haluaa suurempaa sitoutumista, suurempaa energiaa kaikkien toimijoiden taholta, jotka ovat vastuussa kansainvälisen oikeuden rikkomisesta – mutta myöskin täytyy muistaa, että toinen este on asymmetria taloudellisesti koko Välimeren alueella. Ja jos halutaan puuttua näihin epätasapainoihin, meidän täytyy muistaa, että tähän liittyvät vapakauppasopimukset, mutta se ei ole oikea tapa edetä. Oikea tapa olisi muistaa tämä epätasapaino ja yrittää tehdä kauppasopimuksia, joissa otetaan huomioon täydentävyys ja solidaarisuus koska kyse on todellakin siitä, että monet Välimeren maat ovat erittäin köyhiä, mutta kuitenkin kaikkein tärkeintä olisi, että Euroopan unioni näiden konfliktien osalta, puhun nyt siis Palestiinasta, Länsi-Saharasta, tietysti meidän pitäisi sitoutua enemmän näihin alueisiin. Ja esimerkiksi Länsi-Saharassa EU ei tee yhtään mitään. Emme tee yhtään mitään, mutta sen lisäksi olemme aiheuttaneet lisää ongelmia Marokolle. Kiitoksia. Muchas gracias, señor Mayer. Kiitokset. Sitten edustaja Salavrakos. Kiitos puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää Pejonia tästä erinomaisesta mietinnöstä. Kaikki tietävät, että Välimeren alue on monen kulttuurin kohtaamispaikka, mutta se on myös hyvin tärkeä äh, strategisesti, mutta se on myös ruutitynnyri, joka on ollut tulessa jo monia vuosia tämä talouskriisi, maahanmuutto, saastuminen, äh, ympäristön huonontuminen, nämä ovat joitakin niistä ongelmista, jotka vaikuttavat myös meihin eurooppalaisiin, jotka asumme Välimeren altaan ympärillä. Erityisesti tulisi painottaa laitonta maahanmuuttoa. Meidän tulisi tehokkaalla tavalla valvoa Välimeren alueen maiden rajoja, aivan erityisesti Kreikan ja Italian rajoja, koska ne ovat niitä maita, joiden kautta laittomia maahanmuuttajia Eurooppaan tulee. Meidän tulisi myöskin painottaa sitä, että ympär- energia-asioissa yhteistyötä lisättäisiin ja meidän tulisi painottaa myöskin talouskehitysongelmia Välimeren alueella. Eucharistopoli. Mr. Bontes is next. Seuraavaksi edustaja Bontes, puolitoista minuuttia. Int. Puhemies, 2008 Ranskan presidentti Sarkozy ilmoitti, että hän oli päättänyt Välimeren maiden unionista – ja että tämän unionin tulisi antaa uutta vauhtia Välimeren yhteistyölle eu EUn yhteistyölle. Ja tavoitteena oli se, että huolehdittaisiin demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. No minä kysyn, miten voidaan puhua yhteisistä arvoista, jos ajatellaan, mitä maita siellä on, missä ei ole uskonnonvapautta ja jossa islam on ollut yli tuhat vuotta ainoa uskonto ja ajatellen sitä, minkälaisia nämä valtiot ovat, esimerkiksi Syyria, on oikeastaan puhtaasti diktatuuri. Marokko miehittää Länsi-Saharaa ja Tunisiassa rikotaan ihmisoikeuksia. Voisin jatkaa tätä listaa, mutta minulla ei riitä puheaikaa. Sitten puhutaan siitä, että meidän pitäisi saada enemmän kulttuurista vaihtoehtoa ja vapaa kauppa alueita Ja lopuksi sitten ihmisten vapaa liikkuvuus Välimeren molemmilla puolin. Lopputuloksena tulee olemaan se, että Eurooppa islamistuu vielä enemmän. Ei enempää arabeja, ei nyt eikä koskaan. Tästä tulee painajainen koko tästä prosessista. Se, että unioidaan Välimerestä, niin tehtiin myös 1900 95 Barcelonan julistuksessa. Nämä projektit ovat sellaisia, jotka tulevat maksamaan Euroopan veronmaksajille miljardeja, eivätkä ne ole johtaneet tähän mennessä mihinkään. Lopetetaan nämä tällaiset haihattelut ja unelmoinnit ja minusta Albertini on tehnyt tässä rohkean huomion ja minun ryhmäni tukee häntä. Thank you, Seuraavaksi edustaja grazie signor presidente, signor commissario. <clears throat> La regione Euromit. Kiitos. Herra puhemies, hyvä komission jäsen. Välimeren alue on alue, jota on pyritty äh, hoitamaan Euroopan unionin politiikan myötä, mutta me emme voi ratkaista maalautojen turvallisuuteen, energiaan, maahanmuuttovirtoihin liittyviä kysymyksiä jos me emme saa mukaan näitä maita, jotka ovat tuolla Välimeren altaan toisella puolella. Meillä on vielä paljon tietä kuljettavana Barcelonasta Barcelonaan, mutta tämän lisäksi Euroopan unionin täytyisi sitoutua syvällisemmin tähän uudistamisprosessiin kun halutaan uusia näitä eri assosiointisopimuksia. Euroopan unionin täytyy myöskin rahoittaa projekteja, esimerkiksi projekteja, jotka liittyvät satamainfrastruktuureihin. Samaan aikaan täytyy valvoa maatalouden kehitystä Välimeren molemmilla puolilla. Meidän täytyy taata mahdollisimman homogeeninen maatalouden kehitys ja tätä me toivomme me haluamme myöskin vahvistaa hallinnon roolia, Euroopan unionin hallinnon roolia Välimeren alueella. Tämä on tärkeä osa tätä yhteistyötä, jonka kautta me saavutamme sitten poliittisia voittoja ja josta yrityksetkin pääsevät hyötymään, koska äh, yritysten kautta ja eri projektien kautta me voimme myöskin vaikuttaa ihmisoikeustilanteeseen. Ja se, mitä Benarab Attu tässä jo sanoi, olen sitä mieltä, että täytyy pyrkiä myös siihen, että me puolustamme tällaista demokraattisesti valittua äh, elintä. Ja seuraavaksi Pantseeri yksi minuutti. Eh, presidente, penso... Kiitoksia puhemies. Nyt me olemme edistymässä huomattavalla tavalla, kun hyväksymme tämän mietinnön. Ja myöskin Barcelonan huippukokous kesäkuussa vaikuttaa siihen hyvin perustavanlaatuisesti. Kyseessä on vaikea huippukokous, kun ajetaan Palestinan järjestiläinen tilannetta ja myöskin epävarmuutta ja ongelmia, joita liittyy siihen, miten määritellään tämän uuden sihteeristön tehtävät. Ja Pejonin mietinnössä puututaan näihin kysymyksiin, koska siihen toisaalta korostetaan, että konfliktit eivät saa jarruttaa kehitystä eri aloilla. Ja jotta päästäisiin menestykseen, silloin pitää myöskin Välimeren unionista tehdä menestys näistä konflikteista huolimatta. Tietysti tarvitaan vahvaa poliittista sitoumusta, jonka on tultava esiin Barcelonan huippukouksessa, ja tämän sihteeristön on pystyttävä toimimaan kunnolla, ja myöskin meidän pitää löytää rahoitusta suurille hankkeille, jotka ovat tämän hankkeen selkäranka. Euroopan on uudelleen mietittävä painopistealueita etelän suhteen, koska tällä tavalla voimme hoitaa monia ongelmia, joita tällä hetkellä on. Seuraavaksi Rinaldi. Kiitos puhemies. Riippumaton tutkija Bergrandi on sanonut, että ne jotka kuljettavat äh, laittomasti, että ihmisiä tuodaan laittomasti äh, Välimeren ylitse. Yli 4000 ihmistä on kuollut, äh, hukkunut. Lampedusa oli varsinainen hukkuneiden hautausmaa. Siellä haudataan näitä hukkuneita laittomia pakolaisia. Jokainen meistä, meidän täytyy kaikkien toimia nyt. Me emme halua epäonnistua poliittisesti. Ja minun täytyy ihan spontaanisti sanoa, että tässä on kiire. Me tarvitsemme politiikkaa, joka eroaa kansainvälisestä politiikasta tai Italian politiikasta, joka johtaa ainoastaan epätoivoon. Välimeren unioni on uusi mahdollisuus, mutta meillä ei ole paljoa aikaa. Yli puolet esimerkiksi Marokon väestöstä on hyvin nuorta ja elää hyvin pienellä summalla. Ja seuraavaksi Guen edustaja kaksi minuuttia. Haluaisin heti alkuun kiittää herra ja hänen tekemästään työstä. Tässä vaaditaan Välimeren unionin jäsenvaltioita ryhtymään avoimeen dialogiin, jotta yhteisymmärrystä lisätään ja edistetään ihmisoikeuksia ja kansalaisvapauksia. Tämä on sellainen asia, jota me tuemme. Samaan aikaan siellä ei tehdä minkäänlaista ehdotusta sen suhteen, miten tämänhetkiset poliittiset ongelmat alueella saataisiin ratkaistua tuen sitä, mitä Peijon tästä tilanteesta sanoo. Meidän tulisi saada tämä Välimeren unionin toiminta liikkeelle ja meidän täytyisi, me olemme sen sijaan toimineet hyvin sokeasti ja tämä oli virhe, koska me olemme vain peittäneet nämä ongelmat. Haluaisin että me pikkuhiljaa oppisimme tai olemme oppineet elämään näiden ongelmien kanssa sen sijaan, että me niitä ratkaisisimme. Tässä ei viitata lainkaan Israeliin, jotta palestinalaisongelma saataisiin ratkaistua. Tässä ei viitata lainkaan Turkkiin ja siihen, että sen tulisi kunnioittaa Välimeren unionin muita jäsenvaltioita. Kyseessä on maa, joka on miehittänyt jäsenvaltion alueen ja tämä on Euroopan lain vastaista totaalisesti on tuhansia kyliä ja kaupunkeja, jotka ovat miehitetyllä alueella. Ja kuitenkin nämä ovat jakaneet saman merialueen jo tuhansia vuosia. Nämä tuhannet kaupungit ja kylät, jotka ovat Välimeren alueella, niin ainoastaan yhdessä asutaan. Siellä muut on, asuu, muissa kylissä on asukkaina vain käärmeitä ja muita eläimiä. Monet ihmiset ovat kuolleet siirtolaisina poissa kotoaan. meidän tulisi vähintään tässä mietinnössä vaatia, että tällaiset ongelmat Välimeren alueella ratkaistaisiin, koska mehän työstämme Euroopan un, eh, Välimeren unionia, eli yhdistämistä, emmekä sen hajottamista. Kiitokset. Sitten edustaja Pähtän yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies oma aloitemietinnöt, jos ne hyväksytään, ne osoittavat Euroopan parlamentin poliittista tahtoa. Ja tässä mietinnössä ehdotetaan, että perustetaan 17 ei-EU-maan unioni, jossa olisi parlamentaarinen kokous, sihteeristö, jolla olisi rahoitusta todellakin kunnianhimoisiin hankkeisiin. Rahoitus olisi miljardeja euroja ja tietysti Euroopan kansalaisten pitäisi se maksaa. No mistä nämä rahat sitten saadaan, siitä ei ole puhuttu. Todellisuus ei saanut puut sekoittua fantasiaan. Tämä on aika mielettön mietintö, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että Lissabonin sopimuksen nojalla Euroopan unionilla on oikeus allekirjoittaa sopimuksia, joista tässä puhutaan. Mietinnössä sanotaan, että perustettaisiin ei eurooppalaisten maiden unioni, joka myöhemmin voitaisiin yhdistää unioniin. Siitähän tässä mietinnössä on kyse. Thank you. And the next is... Kiitokset. Seuraavana edustaja Möltser. Uh, als vor gut zwei Jahren die Mittelmeerunion äh, kun äh, Välimeren unionia perustetaan, sen pitäisi sitoutua enemmän Barcelonan prosessiin. Mutta kuitenkin arabimaiden ja Israelin välillä on konflikteja ja EUhan on tehnyt Israelin kanssa assosiaatiosopimuksen, mikä merkitsee erittäin paljon taloudellisia sitoumuksia esimerkiksi Gazan jälleenrakentamiseen. EUn kansalaiset ihan oikeutetusti kysyvät, että mihinkä heidän verorahojansa Gazan alueella käytetään, kun kerta kaikki siellä pommitetaan uudelleen kappaleiksi. Kaikkina näinä vuosina EU ei ole onnistunut toimimaan riippumattomana välittäjänä Gasan alueella. Ja nyt Barcelonassa kesäkuussa äh, on äh, jälleen mahdollisuus, että koko tämä kokous tulee äh, epäonnistumaan palestinalaisten tai arabimaiden ja Israelin konfliktien vuoksi. Tässä on kysymys äh, nyt äh, kuitenkin aikamoisista projekteista ja rahoista, joita me emme näiden kriisin aikana kykene rahoittamaan. Mr. Mr. Baudis for one and a half minute. Ja sitten äh, Baudis puolitoista minuuttia. President, dans la continuité du processus de Bar- Kiitoksia. Barcelonan prosessin jälkeen Välimeren unioni on mahdollisuus kehittää suhteitamme idän ja etelän maihin Välimeren alueella. Ja kuten Pionin erinomaisessa mietinnössä on todettu, me emme voi unohtaa tämän alueen potentiaalia, emmekä myöskään vaaroja, joita siellä on. Mutta meidän täytyy muistaa nämä seikat Gaasan pommitusten jälkeen. Ja kun ajatellaan, miten Palestina on uudisasetettu edelleen, Välimeren unioni on nyt umpikujassa. Poliittinen vaihe on nyt jumissa, emmekä edes tiedä, että kesäkuun huippukokous Barcelonassa toteutuu. Ei olisi yllättävää, mikäli saisimme seuraavina päivinä kuulla, että sitä on lykätty määräämättömäksi ajaksi. Meidän ei kuitenkaan pidä luopua tästä, mutta Euroopan unionin on hoidettava vastuunsa etsiessään poliittista ratkaisua. Me emme voi jättää jättää Yhdysvalloille monopolia tämän alueen poliittisen kriisin hallinnointia. Meidänhän pitää myöskin vaikuttaa tähän asiaan. Kehitykseen, vakauteen Välimeren alueella. Se vaikuttaa myöskin meidän turvallisuuteemme ja kasvuumme, ja tästä syystä Välimeren unioni on paras väline, joka meillä on käytössämme. Kiitos. Madame Copais. Ja sitten seuraavaksi edustaja Koppa. Herra puhemies, haluaisin aivan ensimmäiseksi kiittää esittelijää kattavasta mietinnöstä. Välimeren aluunionin täytyisi edesauttaa Välimeren suhteiden tasapainoista kehitystä ja myöskin luottamuksen syntymistä näiden maiden välille. Välimeren tulisi olla vakauden, rauhan ja turvallisuuden alue, jossa ihmisoikeudet ja demokraattiset oikeudet tulevat kunnioitetuksi. Taloudelliset ja yhteiskunnalliset erot näiden yhteiskuntien välillä ovat fakta ja ne ovat syventyneet entisestään taloudellisen kriisin takia kehityksen, yhteistyön ja kaupan kautta näitä asioita voidaan esiauttaa. Turvallisuus, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, meriasi, meri, merien suojelu, ne ovat tärkeitä yhteistyön kohteita tulisi myöskin näihin alueellisiin konflikteihin puuttua, tulisi kehittää poliittista dialogia ja hyvää äh, neuvotteluilmapiiriä, äh, saada aikaan luottamus, koska tämä on ennakkoehto kestävälle ratkaisulle. Välimeren unioni tarvitsee myöskin riittävät taloudelliset varat, päämäärät äh, saavuttaakseen, ja tässä me emme voi laiminlyödä. Kiitoksia, Belder, yksi minuutti. Dank u wel, meneer de voorzitter. Kiitos puhemies, kiitos, että sain vielä puheenvuoron. Minä myöhästyin sen vuoksi, että meillä oli ulkoasioiden valiokunnan byron kokous. Puhemies, Ihan oikeutetusti nyt puhumme Peijonin mietinnöstä ja kohdassa viisi hän puhuu oikeudenmukaisesta ja pitkän aikavälin ratkaisusta eh, Israeli-Arabi-ongelmaan. Eh, ja sen vuoksi puhumme tässä eh, tästä Välimeren unionista, jonka tulee tähän asiaan paneutua. Minun mielestäni myös Israel-valtuuskunnan puheenjohtajana haluaisin tukea tällaista mutta tämä vaikuttaa vasta siinä vaiheessa, kun kaksi ehtoa on täytetty. Ensinnäkin täytyy olla selkeä kahden valtion ratkaisu, juutalaisten valtio ja palestiinalaisten valtio. Ja toinen ehto on se, että EU ja Välimeren unionin kesken kyetään luomaan luottamusta näiden osapuolten kesken ja poistamaan esimerkiksi kaikenlainen antisemitismi. Silloin vasta saadaan aikaan luottamusta ja silloin meillä voi olla mahdollisuus, mutta pelkkä sihteeristö ei riitä. Senior... Sitten Miamun. Kiitoksia puhemies. Yksi täsmennys. No, Ranskan puheenjohtajavaltiolla ja Espanjan puheenjohtajavaltiolla olisi pitänyt olla mukana tässä keskustelussa. On erittäin ikävä, että eivät ole täällä. EUlle on erittäin tärkeää, että edistämme vaurautta, vapautta, turvallisuutta ja rauhaa, ja tämän pitää olla myöskin Välimeren unionin tavoite. Ja toinen huippukokous pidetään toivottavasti ensi kuussa. Onnittelen Pejonia ja erityisesti kiitän, kiitän häntä avoimuudesta ja rakentavasta hengestä. Ja vaikka Välimeri on hyvin lähellä EUta, on myöskin paljon taloudellisia, poliittisia, sosiaalisia ja demografisia eroja, kulttuurisia eroja ja muita. Ja jotkut näistä epätasapainoista liittyvät siihen, että joissain naapurivaltioissa on vakavia puutteita. Meidän täytyy käynnistää suuria hankkeita yhteisesti ja meillä pitää olla myöskin kahdenvälisiä sopimuksia ja näitä tarvitaan, jotta voimme vahvistaa suhteitamme unionin välillä – ja tästä syystä naapureidemme on myöskin toteutettava uudistuksia. Liikkumattomuus ei ole vaihtoehto. Kolme lisäkohtaa. Yksi. On tärkeää, että mahdollisimman nopeasti saatetaan Barcelonan sihteeristö toiminnalliseksi. Toiseksi myöskin Välimeren unioni ei voi olla näiden konfliktien selvittämispaikka. Sen avulla voidaan löytää ratkaisuja, mutta se nyt ei voi olla ratkaisuväline, eikä sen pidä estyä näiden konfliktien takia. Ja sitten vielä lopuksi Välimeren unionin pitää myöskin kiinnittää erityistä huomiota neljänteen yhteistyökohtaan yhteistyössä turvallisuuteen, sosiaaliseen integruutaan ja oikeuslaitokseen. Kiitos. Kiitos. Pyydän anteeksi neuvoston puolesta. Neuvoston edustaja ei voinut olla paikalla, on torstai-aamu. Ja tämän mietinnön keskustelu oli alun perin tarkoitus käydä maanantai, äh, maanantaina, joten neuvoston puolesta anteeksi pyynnöt. Äh, Possel Puhemies, pyytäisin että kolmikantaneuvottelussa ottaisitte esiin sen, että neuvoston pitäisi aina olla torstai-aamuna täällä, mutta meillä on ollut muutamia puheenjohtajakausia, jotka ovat täällä jopa torstai-iltapäivänäkin. Ja minä pitäisin arvossa sitä, että neuvosto olisi koko viikon paikalla. No, Kiitos, teen näin. Yritin vain selittää, mitä neuvosto meille sanoi. Kiitos. Seuraava puhuja on Andreas Barea yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Intavaliokunnasta haluaisin välittää Sahnelle kiitokset yhteistyöstä, jota meillä on ollut. Nyt enemmän kuin koskaan tarvitsemme enemmän Välimeren unionia, jotta voimme vahvistaa tärkeitä hankkeita ja instituutioiden kehitystä. Meidän on löydettävä ratkaisuja kriisiin, tutkimukseen, ilmastonmuutokseen, vesiongelmiin, uusiin energiamuotoihin – ja kestävään kehitykseen. Ja meidän täytyy kehittää kauppasuhteita ja taloussuhteita tällä alueella. Ja meidän pitää miettiä lyhyen ja pitkän aikavälin toimia, vapakauppa-alueen, tulliesteiden poisto, pohjoisen ja etelän ja etelän, etelän suhteiden vahvistaminen. Ja Välimeren unionin avulla voimme tehdä uuden kompromissin, miettiä uutta tilannetta, demokratisointia taloudellisia ja sosiaalisia ratkaisuja. Barcelonan huippukokous saattaa auttaa meitä löytämään ratkaisuja Välimeren alueelle. Senor Mauro. Kiitokset. Sitten edustaja Mauro, puolitoista minuuttia. Grazie, signor Presidente. Oggi la contiguità tra... Kiitos, herra puhemies. Tänään Välimeren kansalaisten yhtenäisyys on nähtävissä, kuten tässä edellinenkin puhuja sanoi, siis maahanmuuton kautta. Tämä on etusijalla Euroopan unionin kannalta, koska nämä maahanmuuttovirrat synnyttävät tiettyjä ongelmia inhimillisellä, yhteiskunnallisella ja taloudellisella tasolla. Ja se tulee vaikuttamaan myöskin tulevaisuudessa Välimeren alueeseen. Tämä heijastuu taloudelliseen yhteistyöhön Euroopan unionin sisällä ja myöskin Euroopan unionin maiden ja Välimeren maiden väliseen yhteistyöhön. Täten meidän läsnäolomme kaikilla tasoilla tällä alueella, sitä täytyy työstää, jotta vältetään se, että Välimeren unioni kompastuu Barcelonan ristiriitoihin. On tehty niin paljon virheitä, niin monta kertaa luulimme, että me menimme eteenpäin, kun itse asiassa menimmekin taaksepäin. Eli ensisijaan täytyy saada inhimillistä, kulttuurillista ja yhteiskunnallista vuoropuhelua aikaan, sellaista, joka lähtee liikkeelle molemminpuolisesta ymmärtämyksestä, mitä tulee näihin sivilisaatioiden periaatteisiin. Tietenkin tämä on myöskin sidoksissa taloudelliseen yhteistyöhön Toisin sanoen vaihtojen määrää täytyy lisätä, koska sen kautta me voimme edesauttaa tällaisten suhteiden kehittymistä tasapainoisella tavalla. Ja täten on välttämätöntä jatkaa dialogin hakemista. No tietenkin tarvitaan myöskin turvallisuuspolitiikkaa, jotta näiden maiden välistä politiikkaa saadaan kehitettyä. Hyvät kollegat, koittakaa pysyä puheajoissa. Seuraavaksi äh, herra Eh, prio. Il vertice... Puhemies. Hallitusten valtioiden huippukokous kesäkuussa Barcelonassa on epäilemättä tärkeä mahdollisuus, jotta voidaan konkreettisesti käynnistää Välimeren unioni. Ja näin ollen tämä on poikkeuksellinen hetki, jolloin voimme luoda pohjaa vahvemmalle yhteistyölle, rauhalle ja turvallisuudelle. Siksi on tärkeää, että me käytämme tätä tilaisuutta hyväksemme, jotta voimme luoda kehitysstrategiaa ja myöskin miettiä hankkeita, joiden avulla voimme uudelleen käynnistää tämän alueen kehitystä ja jotta voimme edistää kasvua. Meidän on muistettava hankkeita, desertek ja muut, jotka ovat tärkeitä energiaa verkoston luomisen kannalta ja myöskin meidän on edistettävä tieteellistä tutkimusta, innovaatiota ja muistettava tutkijat, joiden avulla voidaan lisätä kilpailukykyä ja jotta voimme vastata globaaleihin haasteisiin. Välimeren unioni, uskon, voi vahvistaa yhtenäistä Eurooppaa arvoisa Kiitos puhemies. Haluaisin sanoa, että alusta alkaen Välimeren unioni on pyrkinyt eteenpäin. Ja meidän täytyy miettiä nyt sen perspektiivejä ja kehityskulkuja. Kollega Perionin mietintöä pidän hyvänä ja haluaisin häntä siitä kiittää huippukokous kesäkuussa Barcelonassa on hyvin tärkeä sen vuoksi, että siellä meillä on mahdollisuus uudelleen sitoutua tähän projektiin. Me tiedämme kaikki, että Välimeren alue on hyvin tärkeä alue. Sitä voisi pitää tavallaan kahden mantereen risteyksenä. Edustaja Bodis oli hyvin skeptinen. Hän sanoi, että huippukokousta todennäköisesti siirretään eteenpäin. Minusta meidän täytyisi tehdä kaikkemme, että tämä huippukokous toteutuu, mutta että se on myös mahdollisuus mennä eteenpäin. Kysymys on myös siitä, että ylitämme institutionaaliset esteet ja että saamme eh, kehitettyä edelleen nämä kuusi strategista projektia, jotka ovat mielestäni tärkeitä. Tässä on kysymys myös Välimeren alueen unionin uskottavuudesta ja uskottavuus riippuu siitä, miten unioni kykenee toimimaan. Sitä on tuettava taloudellisesti niin, että se kykenee toteuttamaan nämä projektit ja että sihteeristö voi toimia. Mutta sen lisäksi tarvitaan myös tällainen parlamentaarinen komponentti. Tässä meidän on myös oltava mukana niin, että tämä olisi demokraattinen menestys. Kiitokset. Sitten catch the eye-menettely. Kollegat, pitäytykää yhdessä minuutissa, koska tässä on enemmän ihmisiä luettelossa kuin mihin meillä on aikaa, niin että kaikki saisivat puheenvuoron. Angelilli. Presidente, eh, deve essere una priorità. Kiitos, herra puhemies. Euroopan parlamentin poliittisten prioriteettien mukaisesti meidän täytyy olla mukana kesäkuun huippukokouksen onnistumisessa – Panokset ovat kovat laittoman maahanmuuton vastainen taistelu, ihmisoikeuksien puolustaminen, taloudelliset ulottuvuudet. Välimeren alueelta löytyy valtaisia mahdollisuuksia lähtien liikkeelle uusiutuvista energiavaroista. Ja tästä syystä minä tuenkin tätä välimerialoitetta ja myöskin Desertekin kaltaisia teollisalueita, joiden avulla yliopistot saadaan yhteistyöhön mukaan luomalla konkreettisia yhteistyöprojekteja ja tietenkin rauhanprosessi, joka on välttämätön ennakkoehto jotta me saamme taattua sen, että yhteiskunnallinen koheesio saavutetaan, koska sen kautta myöskin konflikteista voidaan hankkiutua eroon. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Chena Luova. Za slovo, vážený pane předsedající, vážený pane komisaři. Arvoisa puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Välimeren unioni on hyvin kunnianhimoinen projekti, jonka menestys riippuu siitä, millä tavalla kyetään huomioimaan kaikki erilaiset historiat ja kulttuuriset perinteet. Meidän ei tule pitää näitä eroja kuitenkaan minkäännäköisenä uhkana, vaan tärkeää on, että me huolehdimme myös miesten ja naisten yhtäläisistä arvoista yhteiskunnassa. Välimeren unionin täytyy huomioida myös tämä näkökulma ei ainoastaan sen vuoksi, että se on tärkeää, vaan myös sen vuoksi, että marakisin huippukokouksessa 2009 sovittiin siitä, että täytyy huolehtia miesten ja naisten tasa-arvosta. Tämä on suuri potentiaali koko tälle alueelle ja koko alue voi vain voittaa naisten kautta. Näillä alueilla on erilaisia perinteitä ja erilaisia esteitä jotka ovat estäneet alueen kehitystä. Kiitoksia. Seuraavaksi Komi. Presidente, cari colleghi, ritengo che l'Unione... Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Mielestäni Euroopan unionin on tuettava enemmän Välimeren unionin hanketta poliittisesti ja rahoituksellisesti. 7. kesäkuuta Barcelonassa pidetään siis 43 valtion ja hallituksen päämiehen huippukokous. Ja Euroopan parlamenttina meidän pitäisi toivoa, että tästä kokouksesta tulee menestys Välimeren unionin instituutioiden lanseeraukselle ja hankkeille. Ja varjoesittelijänä haluaisin myöskin ottaa esille tiettyjä aloja, jotka ovat tärkeitä, esimerkiksi vapaakauppasopimus, koordinointi tutkimuksen ja koulutuksen osalta – kehitys myöskin informaatioteknologian osalta, ja meidän pitää antaa enemmän mahdollisuuksia pk-yrityksille, ja pk-yritykset ovat perustavanlaatuisia, mitä tulee yritysten kehittymiselle, ja se, kehi- se on jo ala, joka on hyvin strateginen ja jota tulee tukea rahoitusvälineillä. Ja näin ollen näitä hankkeita on yhdistettävä mahdollisimman paljon eurooppalaisiin hankkeisiin. Puhemies Sarkosin ehdotus Välimeren unionista oli Ranskan puheenjohtajakauden huipentuma. Sen jälkeen se on menettänyt vauhtia. No, tämä ei välttämättä ole huono asia, koska EU itsekin kehittelee naapuruspolitiikkansa kanssa eteläistä ulottuvuutta ja tämä on seurausta Barcelonan prosessin jälkeisistä kehitysvaiheista. Euroopan veronmaksajat aivan oikeutusti syn- tarkasti tarkastelevat tätä päällekkäisyyttä ja on myöskin hämmennystä näiden kilpailevien prosessien suhteen. Olipa Välimeren unionin kohtalo 8. kesäkuuta mikä tahansa, niin myöskin ENPn itäinen ulottuvuus, sitä ei tulisi unohtaa. Euronest-kokous, siihen ei keskitytä samalla tavalla kuin Euromed-kokoukseen. Ehkä tämä liittyy Valko-Venäjän osallistumiseen. ECR-ryhmäni täysin tukee sitä, että Sarbotini äh, olisi AFETin puheenjohtaja. Tästä on keskusteltu tänään laajennetussa työvaliokunnassa. Äh, epäluottamus äh, et, epäluottamusäänestys AFETin puheenjohtajuudesta, sellaista me vastustamme. Kiitoksia sitten Kiitos puhemies. Välimeren unionia unioni on hyvä asia sen vuoksi, ei ole hyvä asia sen vuoksi, että se on suora silta Välimeren alueen ylitse Euroopan unioniin. Ja varsinkin laitonta siirtolaisuutta on vastutettava. Ja meidän täytyisi tämän unionin kautta pyrkiä esimerkiksi Pohjois-Afrikan maissa estämään tämä laiton siirtolaisuus. EUn täytyy vahvistetusti lähteä taistelemaan esimerkiksi köyhyyden vastaiseen taisteluun ja ihmisten tietoisuuden par- parantamiseen. Ja niille, jotka haluavat maasta lähteä, heille on tehtävä selväksi, että Eurooppa ei ole enää mikään kullankaivajien maa ja kaikille ei voida tarjota turvaa ja työtä. Kiitoksia. Sitten Baltasaari signor presidente commissario nonostante l'istituzione dell'unione e la fissazione del. kiitos puhemies unionin perustamisesta huolimatta ja siitä huolimatta, että huippukokous on tulossa kesäkuussa, niin edelleen Välimeren suhteen ei ole pitkän aikavälin visiota ja johdonmukaista lähestymistapaa. Tästä on puutetta ja kuitenkin Välimeren alueen potentiaali on valtava kolmas osa meriliikenteestä, maailman meriliikenteestä tapahtuu Välimeren alueella. Sitä tulee Aasiasta, Intiasta, Kiinasta ja tämä meriliikenne eh, tapahtuu meidän vesillämme. Meidän täytyy pitää mielessämme Lähi-idän maat, Pohjois-Afrikan maat, jotka ovat kehitysmaita ja tämä on huomattava tekijä, mitä tulee maahanmuuttoon. Meidän täytyisi paremmin määritellä institutionaalinen rakenne Välimeren ulkopuolella tulijoille. Sillä tulisi olla sihteeristö, jolla on riittävät voimavarat, jotta se voi toteuttaa näitä projekteja. On tiettyjä avainaiheita, maatalous, meriliikenne, maantieliikenne, uusiutuvat energiavarat, Kuten ranskalainen kirjailija on sanonut, välimeri, se on sivilisaatiota ja meidän täytyisi vahvistaa tämä. Kiitoksia seuraavaksi Dots. Uh, Kiitoksia, puhemies. En nyt puhu tärkeimpiä kysymyksiä, eli miten ihmeessä Euroopan veronmaksajat voivat maksaa kaikesta sihteeristöstä ja muusta, joista nyt on puhuttu ja ehdotettu tänä aamuna. Minun mielestäni on selvää, että vakaus Välimeren alueella tietysti on hyväksi Euroopan unionille, mutta Euroopan unionin apuun liittyy myöskin vastuuta maista, jotka haluavat hyötyä instituutioista ja vahvistetusta taloudellisista mahdollisuuksista. Ja haluaisin nopeasti puhua yhdestä kysymyksestä, eli se, että tuhat tonnea perunoita ei päässyt Marokkoon tänä vuonna – ja nämä perunat oli tarkastettu ennen kuin ne lähtivät Irlannista ja sitten ne hylättiin Marokossa eri sääntöjen perusteella. Ymmärrän ja kunnioitan sitä, että komission jäsen de Gucht tarkastelee tätä kysymystä, mutta haluan korostaa, että meidän pitää olla vastuullisilta niiltä, jotka haluavat myöskin etuja. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Fyle. Uh, uh, Kiitos, herra puhemies. Niin, pyydän anteeksi, te olettekin herra puhemies. I'm not prepared for that. Oh my god. you were too quick. Niin, olitte hieman liian nopea. Niin, herra puhemies, tämä oli inspiroiva keskustelu. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat sanoneet, että aikaa on hukattu paljon, aivan erityisesti tässä sihteeristön rakentamisessa, ja palaan tähän hetken kuluttua. Meillä on edelleen ratkaisemattomia kysymyksiä, esimerkiksi se, miten me varmistamme sen, että mitä Lähi-idän prosessissa tapahtuu, niin se ei Välimeren unionia ota panttivangikseen. Miten me varmistamme sen, että huippukokous todellakin toteutuu ja saa aikaan sen liikevoiman, josta tässä on puhuttu. Miten me ratkaisemme tämän hallitusten välisen lähestymistavan ja, ja sitten yhdyskuntaan perustuvan lähestymistavan välisen ristiriidan. Ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että arvostan Espanjaa puheenjohtajamaana. Me olemme tehneet yhteistyötä viime kuukausina. Me eh, loimme tämän sihteeristön maaliskuussa. Eh, Espanja puheenjohtajamaana on tehnyt todella hartiavoimin työtä varmistaakseen sen, että Barcelonan huippukokous toteutuu. Toinen huomioni on se, että on hyvin tärkeää tämän sihteeristön kannalta se, että se aloittaa työnsä, mutta että sillä on asianmukainen rahoitus. Komissio tulee lähettämään asiantuntijansa varmistaakseen, että projektien ja EUn politiikan välillä on johdonmukaisuutta. Sihteeristöön kuuluu noin 40 henkilöä. Ja tämä nimenomaan se väline, joka mahdollistaa sen, että projekteja tulee yhä enemmän, sellaisia projekteja, jotka hyödyttävät Välimeren unionin jäseniä. On myöskin tärkeää todeta tässä yhteydessä, herra puhemies, että sihteeristön kokouksia tapahtuu jo nyt ensi viikolla. Talousministerikokous kokoontuu Marseissa ja ensi kuussa maatalousministerit tapaavat Kairossa. Välimeren unioni on tärkeä osa naapuruuspolitiikkaamme. Suurin osa tästä työstä tehdään edistyneen jäsenyyden muodossa ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että sitoumuksen tason täytyy olla korkealla, mukaan lukien ihmisoikeudet ja liikkuvuuskysymykset. Tämä myöskin on hyvin tärkeä kysymys. Olen samaa mieltä niiden jäsenten kanssa, jotka vaativat sitä, että me nimenomaan takaamme tietyn tasapainon näissä asioissa. Ja sitten viimeiseksi haluaisin sanoa, että me haluamme varmistaa sen, että Euroopan parlamentti on työssä mukana. Me tulemme piakkoin keskustelemaan naapuruuspolitiikasta ja siinä sitten arvioidaan nämä, tämän naapuruuspolitiikan kaikki ulottuvuudet. No, Kiitoksia komission jäsen ja sitten esittelijä Peijon monsieur le président. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Kolme nopeaa huomiota. Ensinnäkin ketään ei ole jätetty huomiota ja katsoimme, että moraalinen myötätunto ei kuitenkaan ole vielä politiikkaa. Emme myöskään unohtaneet konflikteja, joita tietysti on Kyproksella, Saharassa ja tietysti Palestiinan alueella – mutta täytyy kuitenkin muistaa, että onko ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tai eri neuvotteluissa, että käydään, että Välimeren unionin pitäisi käsitellä näitä kysymyksiä. No, tästä nyt on aika paljon hämmennystä ja se nyt ei ole tehokasta. Ikävä, että neuvosto ei ole paikalla, se ei ole hyvä merkki, eikä se ole hyvä merkki, kun saamme kuulla, että tämä poliittisen tahdon puute johtaa meidät ajattelemaan, että seitsemännen päivän huippukokous on vaakalaudalla. Parlamentti on kuitenkin kantanut vastuunsa. Ne, jotka ovat rakentaneet Eurooppaa, ovat rakentaneet sitä pitkän aikavälin näkemyksellä ja sotien jälkeen, jotka ovat meitä jakaneet, ja meillä pitää olla konkreettista politiikkaa. Ja tässä hengessä olemme halunneet kehittää suhteita Välimereen tässä mietinnössä, nyt kun Euroopassa eletään huomattavaa kriisiä. Meidän on voitava miettiä kasvustrategiaa, ja meidän on myöskin huolehdittava siitä, ettemme käperry itseemme. Kun käperty itsensä ja kun ei enää keskustele muiden kanssa, silloin ollaan kuolemassa. Ja siksi mielestäni tämä yhteinen työ, jota on tehty, on tärkeää työtä ja toivon, että hallitusten ja valtioiden päämiehet, jotka vieläkään eivät ole kantaneet historiallista vastuutaan, ottavat tämän huomioon ja kantavat vastuunsa. Pejon! Kiitoksia, Pejon. Tämä kohta on hoidettu ja tästä äänestetään vielä tänä aamuna. Sitten seuraava kohta, Kirilovin mietintö, etelä kaukasiaa koskevan EUn strategian tarpeellisuus. Ja Kirilov saa neljän minuutin puheenvuoron. Mr. President, dear Commissioner Füle, dear colleagues, first of all I would like to thank the shadow rapporteurs. Kiitos